Jos tarvitaan solidaarisuutta PK-yritysten tasolla ja myös julkisessa, julkisella sektorilla. Kiitoksia herra Maan. Ja sitten vuorossa Catch the Eye. Kierros, puheenvuorot ilman erillistä pyyntöä. Ja asianomaiset, Irlannin viranomaiset ovat ilmoittaneet meille, että herra Ponsias de Rossa 15. helmikuuta 2012 alkaen saa tilalleen Ilmar Costellon ja me, minä ja me toivotamme uuden ter- kollegan lämpöisesti tervetulleeksi. Onko hän paikalla? No niin, tervetuloa tänne parlamenttiin. Muistutan siitä, että kolme artiklan kaksi kohdan pohjalta työjärjestyksessä jokainen jäsen on, saa kaiket, täydet oikeudet parlamentin istuntoihin ja sen, sen muihin kokoukseen niin kauan, kun hänen mandaattiaan ei ole äh, selvitetty tai tai sitä ei ole moitettu, moitittu. Ja edellyttäen, että uusi jäsen on, on ilmoittanut, että mit, hänellä ei ole mitään sellaista virkaa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen mandaatin hoitamisen kanssa. Ja me toivotamme teille paljon iloa tässä työssä. Ja sitten Catch the Eye-kierros. Ja olemme seuraavassa tilanteessa, että tällä hetkellä meillä